Jut, liebe Kolleginnen Kollegen. Arvon kollegat, äh, nyt jatkamme. Kello on jo viittä yli kolme. Seuraava kohta 17. Keskustelu esittelijämme kanssa suosituksesta, joka liittyy siihen, että lyödään seta lukkoon. Siihen vielä pari ilmoitusta. Me juuri keskustelimme hyvin intensiivisesti kansallisten parlamenttien kollegoiden kanssa. Ja siellä keskusteltiin monista asioista, joita täälläkin on keskusteltu. Ja minusta keskustelu oli hyvin produktiivista toiseksi. parlamentissa on hyvin tiiviisti puhuttu valiokuntien osallisuudesta ja yksikön teksteistä, mikä johti siihen, että sovittiin tietystä kokouksista ja tiedetään, no tämähän piti olla tänään keskustelun aiheessa, eli että keskusteltaisiin oikeudellisen yksikön kanssa oikeudellisesta kannasta yhteiseen välineeseen ja näihin 38 selityksen oikeuden yksikkö ei kuitenkaan saanut tekstiä vielä valmiiksi täksi päiväksi senpä vuoksi. Tämä kohtattiin pois esityslistaa. Se käsitellään 5. päivä joulukuuta. Ja ennen tuota päivää myös oikeuden yksikkö sitten tekstinsä lähettää kirjallisessa muodossa toiseksi. No hieman myöhässä, mutta kuitenkin tuli sitten päätös Ympäristövaliokunta nimittäin ja työllisyysvaliokunta päätti antaa oman kantansa ja todennäköisesti nämäkin tekstit sitten 5. joulukuuta äänestetään niistä, jotta koordinaattorit päättävät sitten äänestyksen lykätä 24. tammikuuta päivälle. 24. tammikuuta on meidän sitten äänestys. Suosituksena ja seurauksena sitten totta kai myös, että äänestys täysistunnossa olisi mahdollisesti toinen helmikuuta Brysselissä. Tämä nyt alustukseksi nämä kaksi huomiota. Nyt sitten pohditaan esittelemme suosituksia sille, että tämä SETA-sopimus vahvistetaan ja näin on puheenvuoron esittelijällemme. Thank you, Bernd. Thank you, Chairman. Kiitos Bern, kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, komissio, kanalaiset ystävämme ja kaikki täällä huoneessa olevat. Kaikilla teillä on varmasti nyt edessänne tämä meidän suositusluonnos, joka koskee neuvoston päätöstä Kanadan ja Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laajallisen talous- ja kauppasopimuksen tekemistä. Tämä on suositusluonnos ja se on siksi teillä edessänne. Voitte esittää siihen liittyviä ehdotuksia. Ja minä haluaisin nyt yksinkertaisesti toistaa sen, minkä kaikki jo tietävät. Eli SETA on mielestäni kaikkein uudenaikaisin ja kunnianhimoisin kauppasopimus, mistä EU on tähän asti neuvotellut. Kiitos neuvottelijoiden ja neuvottelumandaatin ja sen, miten tämä hoidettiin mukaan lukien se seikka, että tämä on varmasti kaikkein avoimimmin neuvoteltu kaikista tähän assistista kauppasopimuksista. Haluaisin myös korostaa sitä, että Kanada on tärkeä strateginen kumppani kauppa- ja investointikumppani myös. Ja siksi lopputulos, joka meillä on edessämme, on juuri sen mandaatin mukainen, joka neuvotteluun annettiin. Euroopan parlamentin oikeuspalvelu on sanonut, että kansainvälinen tuomioistuinjärjestelmä on EU-sopimuksen mukainen. Me tietysti odotamme mielenkiinnolla väliaikaista täytäntöönpanoa Tämä on teidän mielestänne ja minunkin mielestäni todella tärkeää. Tehän tiedätte, että siihen ei tämä toimiston osio vielä tule mukaan. Ja kaikki tiedätte, että olemme lykänneet äänestystä täällä valiokunnassamme ja yleensä parlamentissa. Meillä on vielä aikaa, kun Euroopan parlamentin oikeudelliset asiantuntijat vielä tätä hiovat niin, että saadaan lopulliset vastaukset viimeisiin kysymyksiin. Ja mitä tulee kauppasopimuksen sisältöön, me olemme käyneet sitä läpi monta kertaa myös sidosryhmien kanssa ja keskenämme. Eli on käyty keskustelua kaikesta siitä hyvästä, mitä tämä sopimus tuo mukanaan. Mainitsen ne lyhyesti, eli eh, tavara, kauppa. Tämä on hyvin tärkeää, koska lähes kaikista tullesta päästään eroon. Ja palvelukauppa, sekin on tärkeää. Nyt saadaan parempi pääsy eurooppalaisille palveluntarjoajille ja yrityksille, markkinoille. Ja tämä tarkoittaa myös sitä, että kauppasopimuksen myötä näytetään vihreää valoa monille PK-yrityksille. Tänästi on valitettu siitä, että PK-yritykset ovat vain yksi prosentti Kanadan kaupasta – ja toivon, että kun sopimus saadaan loppuun vietyä ratifioitua, niin tämä yhden prosentin määrä kasvaa, sillä tästä pitäisi olla hyötyä erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Jotkut pelkäävät suuria yrityksiä, vaikka ne eivät sinänsä ole pahoja. Ja sitten julkiset hankinnat. Tämä on suuri saavutus Euroopan unionille myös, koska näin avautuvat meille Kanadan markkinat. Se on kaikkein tosikin suurin maa, jossa tapahtuu paljon kaikenlaista. Eli meidän yrityksemme voivat osallistua näihin tarjouskilpailuihin siellä. Sitten maantieteiset merkinnät. Tämä on tärkeä seikka EUlle ja niitä suojataan nyt paremmin sen jälkeen, kun tämä sopimus saadaan voimaan. Ja tietysti investoinnit. Se ei ole suurin eikä ehkä tärkein osa, mutta se oli hyvin kiistanalainen joillekin. Minä kunnioitan täysin tätä seikkaa. Minä itse en tätä asiaa pelkää, mutta minusta saimme aikaiseksi hyvän lopputuloksen ja oli myös hyvä, että ehdotettiin hyvin avointa ja objektiivista tapaa valita tuomarit. Eli tämä on nyt meistä kiinni. Meidän on luotettava näihin valitsemiimme tuomareihin, jos tällaisia ongelmia ylipäänsä siis tulee. Tämä jää vielä nähtäväksi. Ja sitten meillä on myös yhteiset tulkintavälineet ja koska komissio sanoi, että tämä on sekasopimus, niin tässä on vielä mahdollisuus hyvin tarkkaan analysoida sitä ja ainoastaan Euroopan parlamentissa myös kansallisessa parlamentissa ja yhdessä Vera Langen kanssa tästä asiasta puhuimme juuri tunti sitten kansallisten parlamenttien kollegojen kanssa. Eli kyllä tässä on kaikki tarvittavat välineet mennä eteenpäin. Minä odotan mielenkiinnolla teidän arvokkaita panoksianne tähän esitykseen. Kiitos. Kiitos ja nyt annan puheenvuoron varjoesittelijöille. Ensimmäisenä edustaja Moisa. Okay, thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Yritän nyt argumentoida selkeästi katsoen juridista tekstiä ja vielä avoimia kysymyksiä ja epäilyksiä. SETA on progressiivinen kauppasopimus, tai ainakin progressiivisuus on siinä hyvin merkittävä elementti. SETA on maailmanlaajuisestikin merkittävä. Sitä vahvistaa juridinen teksti ja sitä itse vai muuttaa Kanadan perinteet kaupassa kahdenvälisissä sopimuksissa. Ja pelkästään se, että meillä on paketti, jossa on työ, työtä, ympäristöä laajasti käsittelevä kappale on edistysaskel kauppasopimusten historiassa. Se tässä kielletään se, että osapuolet muuttavat näitä lainsäädännön osiaan kaupan edistämiseksi tai investointien houkuttelemiseksi. Ja tähän liittyvät esimerkiksi muut kuin esteet. Tässä on osia, jotka eivät kuulu suoraan riitojenratkaisumekanismiin, jossa on sanktioita. Ehkäpä voidaan sanoa, että ehkäpä koskaan, tai ehkä komissio voi tämän vahvistaa, että olemmeko koskaan äh, käyttäneet sanktiomahdollisuutta näissä sopimuksissa. Meillä on väline, johon sopimuspuolet ovat sitoutuneet ja jonka mukaan katsotaan ja ympäristöä ja työtä koskevia kysymyksiä. Olisi hienoa kuulla komissiolta hieman lisää aikataulusta tähän liittyen ja siitä, miten tämä etenee. sekä työtä koskevassa että ympäristöluvuissa vahvistetaan nykykynnysarvot ja todella pyritään parantamaan suojan tasoa. Eli tässä ei puhuta siitä, että, niitä, että suojan tasoa laskettaisiin, vaan päinvastoin pidettäisiin yllä tai parannettaisiin niitä. Trump ja hänen epäilyksensä esimerkiksi ilmastonmuutoskysymyksistä – on tässä mielenkiintoinen kysymys. Mutta SETA tarjoaa näissä kysymyksissä varsin hyviä argumentteja. Sitten varovaisuusperiaate. SETA-sopimuksessa ei tähän periaatteeseen pureuduta, mutta olen lukenut sopimuksen sanasta sanaan varsin pitkälti, ainakin kahdessa kohdassa – ilman, että puhutaan suoraan varovaisuusperiaatteesta, niin siellä on kyllä siihen viittaavaa kieltä 23.3. työtä koskevassa luvussa sanotaan, että pitää tunnustaa riskit, jotka saattavat aiheuttaa luonnolliselle henkilölle haittaa mutta tällaisia ei voi pitää tiettyjen toimien esteenä. Sitten vielä työstä ja ympäristöstä. Kanada on allekirjoittanut jo seitsemän kahdeksasta ILOn yleissopimuksesta ja he ovat sitoutuneet allekirjoittamaan ratifioimaan viimeisen viimeistään heinäkuussa 2017. Eli tässä päästäneen loppuun vuoden 2017 puolivälin mennessä. Se minua kiinnostaa myös, mistä komissio on puhunut, että kun solmimme kauppasopimuksia, näin voimme levittää korkeita normejamme myös muualle maailmaan. Jos katsotaan SETAa ja eurooppalaisia normeja, niin Kanadan kanssa voisi olla kolme alaa, jotka voisivat lähentyä eurooppalaisia normeja. Maatalous, autoteollisuus, tekstiilit, tekstiiliteollisuus ovat näitä sektoreita. Mitä tai suurempi talous tavallaan pakottaa omat norminsa toiselle osapuolelle. Tässä käytetään negatiivista luettelua. Haluaisin siis vielä kuulla niistä aloista, joita liite 2 ei suojele tai ei suojele riittävästi. Meillä on monia arkaluontoisia alue, aloita ja aloja. ISDS toteutuu tietty paradigman muutos. En puhu tästä nyt enempää. Tämä on meidän ryhmällemme tärkeää. tässä pikemminkin saavutetaan lisää valtaa monikansallisilta yrityksiltä eikä toisinpäin. Sitten ympäristö- ja työnormien soveltaminen julkishankinnoissa ja sitten edut pk-yrityksille – Tässä on erilaisia asioita, jotka helpottavat pk-yrityksiä ja kuluttajia. Monikansalliset yritykset joutuvat tehokkaasti ja kustannustehokkaasti käsittelemään näitä asioita. Toivottavasti keskusteluiden jälkeen tulevina viikkoina ja kuukausina suurin osa SD-kollegoista voi tukea tätä sopimusta. We have to really... Kiitos arvon kollegat, meidän täytyy nyt hieman rajata tätä aikaa. Muuten emme voi antaa kaikille puheenvuoroa, jos sitä pyytävät. Joten pyydän puhumaan niin lyhyesti kuin mahdollista. Muuten minun pitää rajoittaa puheenjohtaja edustaja Kempel. Oh, thank you, miss. Kiitos puheenjohtaja. No niin, tästä mennään. Tämä on että ikään kuin herättäisin joka päivä samaan aamuun, niin kuin Groundhog Day-elokuvassa päivä murmelina, kun puhutaan setasta. No, ECR tukee täysin tätä ehdotustaan tai hyväksyminen vapakauppasopimuksessa. Se on paras vapakauppasopimus, jonka EU on ikinä tehnyt. Vapakauppasopimus suurimman EU kauppakumppanin kanssa, kehittyneemmän talouden kanssa tehty myös se. Ja palvelut ovat mukana, mikä on hyvin tärkeää, erityisesti yhdistyneelle kuningaskunnalle. Julkiset hankinnat, se on hyvä uutinen, että avataan provinssitaso toimintaa palveluihin ja sitten ammattipätevyyksien keskeinen tunnustaminen, on paljon myönteistä on tässä sopimuksessa. Ja kuten sanottu, 99 prosenttia muista kuin maataloustarifeista poistuu, lähes täysin markkinapääsy 2 prosenttia maataloudesta. Ja lisäksi ei ole vapaata liikkuvuutta, jos sanotaan, eikä pääsyä markkinoille, ma- maksua markkinoille pääsystä. Jotkut katsovat ehkä että ja sanovat, että no, ei ole tarvetta vapaalle liikkuvuudelle ennen kuin saadaan markkinoille pääsy, koska tai itse asiassa osoittaa, että näin ei ole. Ja kaiken kaikkiaan tämä on erinomainen kauppasopimus. Minusta me pitäisi kaikkien tukea sitä ja vetoa niihin, jotka vastaavat sitä, että älkää nyt etsikö älykkäitä keinoja lykätä tätä. Me olemme kaikki saaneet tarpeeksi, me haluamme päästä eteenpäin, ratifioida sen ja nähdä sen hyödyt niin pian kuin mahdollista. Kiitos. Thanks a lot, Mr. Camp. Kiitos, Mr. Campbell, Marit Schake. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Minä puhun minulle varatun ajan, mutta halusin kuitenkin sanoa, että olisi tärkeää, että kaikki kaikki saisivat tasavertaiset mahdollisuudet puhua pitkään tai ei. On totta, että Ramois Mois sosialistista ja demokratista sanoi paljon liittyen siihen yksityiskohtaiseen työhön, mitä viime vuosina on tehty neuvotteluissa, jotta varmistettiin, että niin se mentiin oikeaan suuntaan. Ei vain siksi, että pystyttiin välttämään vaara, niin kuin sitä keskustelussa sanotaan, vaan myös siksi, että saadaan mahdollisuuksia käyttää hyväksi esimerkiksi pääsy markkinoille, eh, maantieteelliset merkinnät ja palvelut sillä tavoin, että tämä antaa mahdollisuuksia meidän ihmisillemme ja lopputuloksesta on selvää, minkälainen vaikutus Euroopan parlamentilla on ollut. Ja minä olen tähän tyytyväinen ja siitä ylpeä ja on hyvä eh, korostaa tässä eri poliittisten ryhmien näkökulmia olemme saaneet ainakin siinä työssä, mitä olemme itse tehneet laajan eh, enemmistön sen taakse näihin lopputuloksiin, mutta pitää, pitää mielessä myös se, että maailma muuttuu ja tämä tekee selväksi, että aika ei saa haaskata enää. Kanada on tärkeä transatlanttinen kumppani, ehkä vielä enemmän tänään kuin kuukausi sitten, vielä enemmän tänään kuin kuukausi sitten. Se on maa liittolainen, jolla meillä on yhte, jonka kanssa meillä on yhteiset arvot ja meidän on pyrittävä huomioimaan useita seikkoja. Meidän on vahvistettava monenvälisiä kauppasääntöjä ja tarvitaan eh, lisää tukea investointisuojamekanismille on mentävä tuomioistuimen, järjestelmän suuntaan. Tässä Kanada on todella mahtava kumppani. Jos ajatellaan sitä, miten ratifiointi prosessia on Euroopassa hoideltu. Tämä on kyllä ollut eh, heidän kannaltaan aikamoinen koitin kivi ja on ihmeellistä, miten hyvin siellä pystytään pärjäämään näiden kaikkien yllätysten kanssa, joita tulee melkeinpä päivittäin. Toivottavasti niitä ei tule enää. Ja tämä aikamäärä, jota minun ryhmäni harmiksi on taas siirretty, toivottavasti siihen nyt pitäydytään. Ja jos ajatellaan, mitä viimeisinä kuukausina ja vuosina on tapahtunut sen jälkeen, kun tästä alettiin puhua, niiden pitäisi korostaa sitä, että todellakin tästä sopimuksesta voidaan saada paljon irti, mutta on myös paljon menetettävää, jos emme toimi eh, vakavasti, emmekä kanna vastuutamme kaiken tekemämme työn jälkeen. Thanks a lot and of course... Kiitos totta kai. Meillä on paljon työtä tässä tapauksessa panostettu tähän. Anne-Marie Mineur. Dank u wel voor... Ja, hij is aan. Dank u wel, voorzitter. Kiitos puheenjohtaja. Eilen 455 eurooppalaista ja kanadalaista kansalaisjärjestöä järjestöä antoivat lausunnon, jossa ne voimakkaasti vastustivat SETA-sopimusta. Nämä 455 järjestöä ovat sellaisia, että niillä on paljon ruohonjuuritason tukea. Ne ovat olleet tutkineet sitä tarkkaan. Ja niillä on myös selkeitä vastalauseita tätä vastaan. Nyt on Euroopan parlamentin hetki katsoa, minkälaisia valintoja itse teemme. Ja haluaisin nyt keskittyä niihin asioihin, joista nämä 455 kansalaisjärjestöä puhuvat. Ne ovat tärkeitä kysymyksiä, joista on tehtävä päätös, koska kaikki nämä kansalaisjärjestöt kattavat kaikki mahdolliset elementit sopimuksessa. Ensinnäkin se tässä annetaan ulkomaisille sijoittajille mahdollisuus kiertää ympäristö- työlainsäädäntöä. Se aiheuttaa julkisille palveluille hallaa, vähentää laatua. Se tästä se tekee Kanadasta ja EUsta entistä alttiimpia rahoituskriiseille, heikentää kestävää maataloutta, on ongelmallinen tietosuojan yksityisyyden suojan kannalta ja niin edelleen. Meidän on vastata yhdessä näihin huolenaiheisiin. Janik Jadot. Kiitos Janik Jadot. Quelle est donc notre Mikä on meidän vastuumme? Ja Parmetilla tässä asiassa kuulen tässä niitä, jotka myöntävät tavoitteen puolesta ja vetoavat tähän kollektiiviseen vastuutemme suhteessa Euroopan kansalaisiin ja hyvinvointiin, puhuvat heidän vapauksistaan ja työllisyydestään, kun tässä nyt kohdataan suuri haaste Kanadan ja Trumpin USA myötä. Mutta ihan tiedoksi vain teille, että kun tämä sopimus, kun sitä neuvoteltiin, niin se oli Harper, joka oli Kanadan pääministeri. Harper myi hienon putken, jolla myytiin tai siis kuljetettiin tätä liuskekaasua Amerikan rannikolta, se oli Keston Ixel nimeltään, ja Obama oli se, joka ennen pari sanoi, että me emme tee tätä sopimusta. Tullaan melko mielenkiintoista nähdä, että kun Trudeau, tämä nykyaikainen mies, sitten tekee allianssin Trumpin kanssa, tämän ilmastoskeptikon kanssa, sen tätä tätä tuotetta sitten eteenpäin. Kun sanoin, että Kanada ei ole valmis kääntämään selkäänsä tälle politiikalle, joka on ilmaston etuja vastaan. Eli kun puhutaan sivilisaatiosta tai hyvinvoinnista. Otetaanpa esimerkiksi ilmastokysymys. Tämä ei ole hyvä sopimus ilmastolle. Ja mikä on meidän vastuumme? Viime viikolla oikeudellinen yksikkö parlamentissa selittelee meille. No niin, ihan kaikkia, myönnän, että ei ole juristi, mutta kaikki ei vaikuttanut ratkaistunut tämä 38 tulkintaa, tai siis äh, tulkinnallista kantaa seitsemän sääntöä siitä saamme vastauksen oikeudelliselta yksikköltä komissiosta joka oli hieman toisenlainen, erityisesti jos ajatellaan kapasiteettia pysäyttää tämä tilapäinen täytövano tai sitten aiheesta, joka on vieläkin erinomaisempaa. Komission oikeuden yksikkö pyytää tätä parlamenttia hyväksymään sopimus, jonka arkaluonteisin aihe ovat nämä tuomioistuimet, jota ei viedä päätökseen. Mikä on nyt sitten vastuumme kansalaisten edessä osoittaa, että me valvomme asta Zetaan sopimusta, joka allekirjoitetaan, jonka me ratifioimme. Tämän, tämän sopimuksen arkaluonteisin aiheen nämä riitoratkaisutuomioistuimet. Olette valmiit äänestämään sopimuksen puolesta, josta ette tiedä, mikä on sen lopullinen sananmuoto. Tämä on minusta aivan ihmeellistä. Mikä nyt sitten on meidän vastuumme suhteessa tähän? Kuunnelkaa keskustelua, jota käytiin tänä aamuna työllisyysvaliokunnan kanssa ei ole lopputulosta. Me emme tiedä, onko se hyväksi työllisyydelle, joillakin olla se positiivinen, muilla olla negatiivinen. Meillä ei ole tällaista tietoa. Meidän vastuumme kansalaisten edessä tällä hetkellä, työttömyyden edessä, onko se validoida tällainen sopimus, josta ei tiedetä, mikä sen vaikutus on teollisuuteen, palveluihin ja muuta. Meidän vastuumme on äänestää tietäen kaikki tiedot, eikä äänestä sopimuksesta, jota ei ole saatu päätökseen, niin sopimus, josta ei tiedetä vaikutuksia, sillä saattaa vahvistaa muiden kansallisten yhtiöiden tilannetta. Tämä on meidän vastuumme. Merci, Tiziana Begin. Kiitos sitten Tiziana Begin. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, minäkin en halua lähteä nyt näihin argumentteihin mukaan puolesta tai vastaan. Nämä ovat näkemyksiä, mutta esittäisin kysymyksen. Ennen kuin allekirjoittaa sopimuksen, eikö ensin pitäisi lukea se ja katsoa, että se on oikeudellisesti korrekti. Viime viikolla Euroopan parlamentti hylkäsi mahdollisuuden viedä tämä sopimus tuomioistuimeen. Suurella enemmistöllä näin tehtiin ja tämä tarkoittaa, että nyt kukaan ei voi tavallaan sanoa olevansa vastuutun tästä tässä kysymyksessä. Me halusimme tuolla pyynnöllä vain arvioida tämän sopimuksen oikeudellisuutta. Itse olen jäämässä näissä kysymyksissä alakynteen. Me olemme täällä kansainvälisen kaupan valiokunnassa. Meidän tulisi valvoa kansainvälistä kauppaa. Ja jos emme aio sitä valvoa, miksi sitten tulemme tänne edelleen. Viime viikon äänestystulos vain lisää kansalaisten epäluottamusta politiikkaan, demokratiaan ja avoimen globalisaatioon. Eikä tämä ole ensimmäinen kerta, kun emme hoida velvollisuuksiamme. Tiedämme, että meillä on vain mahdollisuus joko hyväksyä tai hylätä kansainvälinen sopimus, mutta tähän pitäisi saada kuitenkin päätöslauselma valiokunnassa olisi tärkeää, että Intassakin näin tehtäisiin, ei pelkästään ryhmien tasolla kyllä tai ei, mutta ehdoitta näin ei voida tehdä. Tämän olemme velkaa kansalaisille, jotka luottavat meihin. Okei, okay, no, no <clears throat> Selvä. Nyt vielä neljä puheenvuoropyyntöä. No käydään nyt läpi tässä nopeasti ja lyhykäisyydessään edustaja ja mikki katkeaa puheenjohtajalta. Thank you very much. Now I'll try the... Kiitos oikein paljon. Yritän nyt tehdä sen, mikä on mahdotonta, eli ikään kuin Ruotsista käsin puhun englantia. Ehkä tämä nyt onnistuu, joskus ajatukset menevät sekaisin. Eli metsää voi nähdä puilta, näin sanomme ruotsikille. Niin, aha, se meni läpi. No hyvä, joskus sanonnat eivät mene läpi. Ja nämä sitä keskustelut joskus keskittyvät niin, niihin pikku yksityiskohtiin, että kokonaisuutta ei nähdä. Eli jos mennään taskel taaksepäin ja katsotaan tätä koko tekstiä ja sopimusta ja mihin sillä pyritään ja mihin sillä päästään, jos näin tehdään, niin yksi asia on selvä, että tämä on hemmetin hyvä sopimus. Jos ajatellaan EUn ja Koren sopimusta, niin tuli 45 eh, prosentin nousua palveluja ja tavara vientiin ja se on vielä kattavampi ja sen takia on eh, hyvät syyt olettaa, odottaa, että tästä tulee vielä parempia eh, tuloksia Euroopan unionille verrattuna muihin edelliseen samantapaisiin kysymykseen. Suurin osa tariffeista menevät pois ja seitsemän vuoden kuluttua kaikki kaikista tulleista on päästy eroon jopa maataloudessa. Tiedämme, että tämä on monimutkaista ja usein 92 ja voidaan sanoa, että siis 92 prosenttia eh, tulleista poistetaan Euroopan viejiltä. Euroopan yritykset pääsevät julkisten hankinoiden eh, markkinoille, jotka ovat yli 30 miljardin veroisia vuosittain. Meillä on selkeät tekijänoikeussäännöt. Tämä rajoittaa sitä, että farmaseuttinen teollisuus saa selkeämmät oikeudet Kanadan markkinoilla. Tämä on tärkeää. Ja sitten nämä perinteisesti suljetut palvelusektorit avataan kilpailulle energia, eh, telekom, eh, meriliikenne ja rahoituspalvelualat. Mutta tämä hyöty ei tule ainoastaan liike-elämälle Euroopassa, vaan aivan yhtä paljon hyötyä saavat kuluttajamme, jotka saavat parempaa ja halvempaa ruokaa, palveluja ja tavaroita ja yhtä paljon kuluttajan suojaa on kuin tänäkin päivänä. Eli jos tätä vastustaa, niin se on vastuutonta ja mahdotonta ymmärtää. Jude Kirsten, darling. Thanks very much. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Päinvastoin kuin mitä täällä nyt on sanottu, minusta on hyvä asia, että äänestysvaliokunnassa syystunnossa lykkääntyy ensi vuoden puolelle, sillä minusta on elintärkeää, että käydään laajaa keskustelua CETAsta ja kauppasopimuksestamme koko parlamentissa. Ja tuo toive tuli hyvin selväksi monissa muissakin valiokunnissa ja monilta mepeiltä eri valiokunnista. Joten jos katsotaan taaksepäin teetipäätöslauselmaa, jossa olin olitte esittelijänä puheenjohtaja. Yksi tavoista, jolla loitte vahvaa konsensusta puolueen yli, oli sitouttamana niin moni, monta osaa parlamentissa kuin mahdollista aktiivisesti. Ja tilanne, jossa ihmiset kokevat, etteivät he pystyneet aktiivisesti osallistumaan no, syystä tai toisesta, niin tuo on luonut huonoa ilmapiiriä parlamentin sisälle. Se on suuri sääli. Huono asia tässä lykkääntymisessä minulle on se, että henkilökohtaisesti minä en pysty äänestämään, koska milloin äit, olen äitiyslomalla, mutta ajattelen teitä kaikkia tammikuussa ja helmikuussa. Ja lisäksi haluan sanoa, että keskustelu kansallisen parlamentin kanssa oli erittäin hyvä. Sillä on selvää, että mitä tulee kauppasopimuksiin, kun ne menevät pois kohti pois tariffikysymyksistä kohti sääntökysymyksiä, niin silloin tarvitaan paljon hienostuneempaa vuoropuhelua kansallisten parlamenttien kanssa. Ja tämä päivän keskustelu oli juuri tätä ja hyödyllistä. Yksi asia, mitä tulee sitä prosessiin sillä vaikka en äänestäkään, suosittelen tiettyä äänestyslinjaa kansallisille delegaatiolle, ja se, mikä tuli selväksi viime viikon keskustelusta Strasbourgissa, siellähän puhuttiin tästä tulkintavälineestä ja näistä 38 kannasta, että nuo asiakirjat muuttavat keskustelua tästä monille kollegoille. Ne ovat tärkeitä asiakirjoja, pitää ymmärtää miten, mikä niiden juridiset vaikutukset ovat, mikä niiden painoarvo on suhteessa prosessiin. Se on äärimmäisen tärkeää. Ja oli hyvin eriäviä kantoja komission ja parlamentin välillä suhteessa noihin julistuksiin ja asiakirjoihin, joten minusta tarvitaan selkeyttä ennen kuin voimme äänestää. Tämä on myös olennaista, sillä edelleenkin on eriäviä kantoja parlamentin ulkopuolella siitä, että onko näihin huolenaiheisiin puututtu kunnolla, joten ei ole reilua sanoa, että kaikkiin huolenaiheisiin on puututtu tämän prosessin myötä parlamentissa. Niihin ei ole edelleenkin kuulemme monilta sidosryhmiltä, että niillä on edelleen huolia. Ja ihan loppuun ihan nopeasti Täällä moni mainitsi että meillä vielä töitä liittyen työoikeuksiin tai ICS. No ennen valiokuntaäänestystä pitäisi olla selvä ohjelma ja aikataulu siitä, miten MEPit ovat mukana prosessissa, jos se ratifioidaan niin jos muutosta tulee. Ja pitää olla selvää, mikä meidän roolimme on tilapäisen soveltamisen aikakaudella. Kiitos. Sitten Karolin Krasvanderheinz. Kiitos. Toinen helmikuuta on minullekin tärkeä päivä. Se on syntymäpäiväni, niin pääsen silloin äänestämään. Määrämme tärkeää on, että meillä on vielä kylliksi aikaa keskustella tästä. Oikeudellinen yksikkö on tässä merkittävässä roolissa, kuten täällä sanottiin, monet asiat ovat vielä epäselviä ja on tärkeää kuinka sitovia nämä 38 lausumaa ovat. Niillä on tässä myös tärkeä rooli. Sitten ICS. Emme hyväksynyt tätä päätöslauselmaa äh, viime viikolla siitä, että kysyisimme tästä tuomioistuimen mielipidettä. Haluan katsoa, miten Belgiassa toimitaan tässä asiassa. Liitymmekö me tuohon päätökseen? Tuemmeko sitä, että tämä sitten tulisi tarkastelun tuomioistuimessa. Myös kestävyysluku ja seuraamukset ovat tässä tärkeitä. Vähimmäistandardeja työntekijöiden oikeuksia ei ole tässä vielä taattu. Sitten tämä kielteinen luettelo, jos SETA on nyt yksi tulevaisuuden sopimuksista, niin silloin muihinkin sopimuksiin varmasti tulee mukaan tällainen negatiivinen luettelo. Tällaista lähestymistapaa pitää katsoa. Se ei välttämättä ole sitä, mitä me toivomme. Eli tässä on vielä avoimia kysymyksiä. Ehkäpä 5. joulukuuta asiat selviävät paremmin kuin viime viikolla. In... Kiitos. Sitten vielä Inmar Rodriguez viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä. Yo creo que Zeta es un... Mielestäni Zeta on hyvä sopimus huonolla hetkellä ja olen sitä mieltä, että siihen vaikuttaa kielteisesti kaikki tämä tämä huono tilanne, mitä globalisaatio tuo mukana kaikenlaisia eh, pelkoja ja epävarmuutta ja nyt erityisesti Trumpin voitetta Yhdysvalloissa ja liittyen myös siihen, mitä tästä voi seurata. Mutta jos ajattelen oma kokemustani ja jos ajattelen myös tätä sopimusta, olen siihen tutustunut ja sitten meillä olisi pari kommenttia. Minä olisin esittää ensinnäkin kysymyksen komission edustajille. Se, että tänne on otettu eh, mukaan tämä yhteinen tulkitseva lausuke. lauseke on tärkeä, koska se, mikä eniten huolestuttaa e, kansalaisia, että voidaanko tässä yksityistää ihmisten oikeuksia liittyen ympäristöön ja muuhun, niin jossain kohdissa tämä oli liian epäselvää. Ja siksi on hyvä, että meillä on tämä e, yhteinen e, tulkitsee julistus. Jos tämä olisi tehty alusta alkaen, niin olisi tullut vähemmän pelkoa ja epävarmuutta ihmisten mieleen. Ja näin voitaisiin ehkä jatkossa tehdä muiden sopimusten osalta. Ja sitten toinen johtopäätökseni on se, että niissä keskusteluissa, joissa olen ollut, voidaan sanoa, että kansalaiset tietävät Kanadasta hyvin vähän. Ja jos ajatellaan työllisyysvaikutusta, niin pitää ajatella, että Kanada on vain 1,38 prosenttia EUn kaupasta ja siksi tämä ei kovasti voi vaikuttaa työllisyyteen, mutta kyse on nyt siitä, minkä tyyppisiä kauppasopimuksia me haluamme ja siksi sitä on arvokas. Ja sitten tulee esille myös mahdollinen terveyspalvelujen yksityistäminen, mutta Kanadassa ei ole yksityistä terveydenhoitoa, vaan siellä suurin osa käyttää eh, julkisia palveluita ja eh, Kanadassa käytetään yli kaksi kertaa enemmän kuin Euroopassa tähän alaan. Eli tuskin tämä on meille mikään vaara ja tämä on tärkeää antaa tämä vastaus kansalaisten edustajille. Ja sitten pitää myös mm, selkeyttää tiettyjä seikkoja. Minä voin liittyä siihen, mitä jotkut Karolain sanovat. Eli koskien sitä, minkälainen arvo näillä julistuksilla on. Me otimme kantaa kokouksessa parlamentin oikeudellisen osaston kanssa ja on hyvin tärkeää, että me saamme vastauksia näihin epätietoisuutta aiheuttaviin kohtiin, mutta myös eh, muistettava, että tämä on mahdollisimman hyvä sopimus. Ei se voi olla täydellinen, aina sitä voidaan parantaa, mutta tämä on kuitenkin sellainen sopimus, josta voi tulla todellinen viitekehys mutta jos emme korosta sen arvoa, niin sitten voi käydä niin, että emme me, mutta yleisö ehkä, joka ei tunne setan sisältöä, niin ajattelee, että tässä mennään sellaiseen suuntaan, että sanotaan ei kauppapolitiikalle, ainakin minun en tehdä näin, niin sitten unohtuu todellisuus, eli setan sisältö ja se, miten se voi auttaa meitä. Kiitos nyt komissio pääneuvottelija sitten asioista Japanin asioista ja Vietnamin asioista. Eli ei helppo tehtävä näin aikoina toimia. Olkaa hyvä, Mauro. Thank you, chairman. Kiitos puheenjohtaja. Toivon, että jonakin päivänä olen tämän setakakkuni kärsinyt ja minut vapautetaan. No, puheenjohtaja vastaan näihin faktakysymyksiin en kommentoi keskustelua muilta osin tässä kohtaa. Justaja Moisa kysyi, että onko tällaista väli, onko kahden välistä riitoratkaisua? No, mielelläni annan tarkan vastauksen, mutta en muista, että näin olisi ollut tästä nyt. En voi taata, että se on tarkka vastaus, mutta se on harvinaista. Useimmat kiistanalaiset kysymykset käsitellään VTO-neuvotteiden myötä ennen kaikkea. Tässä on kyse usein siitä, että valtiot ovat ryhtyneet kahdenvälisiin toimintaan VTO lisäksi ja he panovat täytäntöön toimia, joten harvoin nähdään puhtaasti kahdenvälistä riittää. Ja jos on päällekkäisyyttä, niin sitten suositaan VTO riitoratkaisua. Ja mitä tulee kysymyksiin, jolla on sääntelyaspekti, niin kanssa selvästi sovittu, että me suosimme VTOn riitoratkaisua. Me tulee kasvinsuojelu- ja suojelutoimiin. Siitä on selvää sanamuotoa kirjattuna sopimukseen, että näin on. Mitä tulee aikatauluun, että uudelleen tarkastellaan täytäntöpantavuutta. sen luvun osalta, käsittelee kestävää kehitystä, ympäristöä ynnä muuta. Sekin yleinen asia tähän liittyen. Ja sitten ICS-nullen tarkasteluun. Sopimus on kattava siitä ei puutu mitään. Se, mitä olemme tehneet osittain tässä yhteisessä tulkintavälineessä Kanadan kanssa, no osittain komission sitoumuksena, ja siitä on keskustelu ennakkoon Kanadan kanssa, ja siinä Kanada tulee suostumaan myönteisesti, eli että sopimus sisältää uudelleentarkastelulausekkeita tietyn määrän sopimuksen mukaan. Ei ole tarkkaa aikataulua, milloin tämän, nämä lausekkeet kutsutaan voimaan ja mitä tuloksena pitäisi saavuttaa. Ne ovat melko avoimia. olemme nyt sitoutuneet sitoutta, sit lisäämään, sisällyttämään nuo lausekkeet alusta asti aikaisesta vaiheesta, että niin sitten tehdä suunnata tuon tarkastelun tiettyyn suuntaan, joka on kuvattu niin tarkkaan kuin mahdollista näissä sitoumuksissa. Tämä voi tapahtua vain sitten, kun sopimus on astunut voimaan muuten. Joudutaan uudelleen neuvottelemaan sopimuksesta ja Kanada on kieltäytynyt siitä ja komissio ei siihen ohjeista, joten sopimus on kattava. Me tulemme tekemään muutoksia sopimuksen seurauksena tästä tulevaisuudessa. Sopimuksen mukaan on mekanismi, jolla voidaan tehdä muutoksia. Tämä tulee työvoiman ja kestävän kehityksen ja ympäristökysymyksiin lähes varmasti. No, riippuu siitä, mikä uudelleen tarkastelun tulos on, mutta jos uudelleen tarkastelu on merkittävä, niin melko varmasti sitten tarvitaan kattavaa muutosta. Tämä sama menettely, joka on käytössä ratifiointiprosessissa. Siihen kuuluu Euroopan parlamentti sitten välttämättä mukaan. Parlamentti pitää antaa suostumuksensa sille, että sopimusta muutetaan ja tarkistetaan. Saattaa olla, me tarvitsemme myös muodollisen neuvottelumandaatin, se riippuu siitä, mikä keskustelu on Kanadan kanssa tästä. Sitten oli ICS-kysymys, no, mitä tulee prosessiin. Curtin Darling kysyi, että mikä parlamentin rooli tulee olemaan tässä. Vaikka olisikin niin, että se oli yksinkertainen päätös, johon tarvittaisiin neuvoston suostumus, niin ei voi kuvitellakaan, ettei siitä keskusteltaisi tässä parlamentissa. Komissio on sitoutunut tiedottamaan parlamenttia ja sitoutunut keskustelemaan näistä kysymyksistä parlamentin kanssa. Ja jos aihe on näin tärkeä ja ottaa huomioon parlamentin rooli siinä, kun on muokattu uutta ICS, niin suoraan sanottuna en näe, miten komissio voisi käymättä tuota keskustelua tässä parlamentissa ennen kuin se sopii mistään Kanadan kanssa näistä aiheista olemme luottavaisia sen suhteen, että jos tulee muutoksia sopimukseen, niin se tapahtuu niin, että vain siten, että on täysi tuki on toimielimiltä neuvostolta ja parlamentilta. Sitten aikataulun tälle kaikille työstämme substanssia keskustelua jäsenvaltioiden kanssa ICSstä. Nyt olemme alkaneet puhua kanalaisten kanssa, Kanadan kollegamme ovat kiireisiä, koska Kanadan pitää muuttaa lainsäädäntöön, panaksen täytäntöön että Sama ei päde EU-hun tällä hetkellä. Tämä lainsäädäntötyö on siellä, mutta kyse on viikoista ennen kuin voidaan aloittaa keskustelut heidän kanssaan. Mitä nämä yksityiskohdat ovat ICSS? Siinä on selvä työohjelma. Sitten tämän pantavuus, työvoimasäännöstä osalta. No, tämä kysymys on yleisempi. Euroopassa käydään keskustelua useissa jäsenvaltioissa, neuvostossa ja tässä talossa. Komissio tarvitsee lisää ohjeistusta, poliittista ohjeistusta neuvostolta ja parlamentilta, mihin suuntaan kohdentaa tuota uuden tarkastelua komissio tällä hetkellä tarkastelee, mitä on tapahtunut tuon aiheen parissa muualla maailmassa. Valitettavasti on suhteellisen vähän konkreettista näyttöä siitä, miten nämä järjestelmät toimivat, mutta palaamme näihin tutkimuksiin, johon pohjasimme nykypolitiikkamme, jos ajatellaan sitä, miten pannaan täytäntöön kestävän kehityksen luvut ja muut, ja raportoimme neuvostolle ja parlamentille niin kuin mahdollista pahoittaa, että voi olla tarkempi, mutta Kyse selvästä ohjeistuksesta, jos ajatellaan tavoitteita, joita pitää saavuttaa ja tehokasta täytäntöpanoa silmällä pitäen, mutta suhteellisen vähän ohjeistusta on siitä, miten saavuttaa tuo tavoite. Mutta tämä on kiireinen asia komissiolle. Muutama muu pienempi asia. Seta. Mä haluan olla tästä täysin selvä SETA ei salli sitä, että ulkomainen investoija tai kuka tahansa voi kiertää eurooppalaista ympäristölainsäädäntöä tai mikään mukalaista sääntelyä kiertää. Se ei vaikuta meidän kykyymme suojella, hoitaa, hallinnoida julkisia palveluita ennen muuta. Kukin viranomainen Euroopassa vastaa siitä omalla tavallaan. Olemalla tästä niin selvä kuin mahdollista. Kanada on täysin tästä samaa mieltä. Kanada on valtio, joka on ylpeä julkisista hankinnoistaan yhtä paljon kuin meidän jäsenvaltiomme. Ja he ovat tästä täysin samaa mieltä. Sitten miksi emme tehneet tätä alusta asti, koska emme uskoneet, että monia se ei ollut tarpeeksi selvää. Ehkä olisi pitänyt tietää nyt kun tiedämme näistä kysymyksistä, on se selkeyden tarvetta, niin seuraava sopimus tulee selvämpi näistä asioista. Mutta olen valmis lyömään vetoa siitä, että tarvitaan toinen asiakirja täysin muista kysymyksistä, joka tulee vaikuttamaan epäselvältä ottaen huomioon tämän sopimuksen monimutkaisuus, niin on epätodennäköistä, että saavutetaan täysi selkeys kaikesta tulevaisuudessa. Samalla Tämä on meille oppitunti siitä, miten käsitellä asia, joka vaikuttaa epäselmältä kuin mitä se vaikutti. Ja meidän pitäisi pystyä toimimaan aikaisemmin, jos keskustellaan aikaisemmin kumppaneiden kanssa. Jos päätetään neuvottelut ja selviää parlamentin, neuvoston keskustelusta ja muualta, että tietyt asiat eivät ole niin selkeitä kuin luulimme, sitten pitää tarjoa selvennyksiä nopeammin ja tehokkaammin kuin mitä olemme tehneet tässä tapauksessa, mutta oletan, että todennäköisyys siltä tämä tapahtuu, no toistan eri aiheista, sillä me tulemme sisällyttämään nämä muutokset seuraavaan neuvotteluprosessiimme. Lopuksi, josko kyllä tai ei, Belgia tulee päättämään jostakin syystä, mukaan lukien vallan viranomaisten pyyntö pyytää tuomioistuimelta kantaa siitä, miten se ICS on perussopimusten kanssa. No en pysty arvioimaan Belgian kantaa tai mikä sen interaktio on keskushallinnon kanssa. Olen saanut osallistua noihin keskusteluihin. Kiehtova kokemus puheenjohtaja. Mutta komission virkamiehet eivät usein näe, miten jäsenvaltiot toimivat. En ole varma, miten oma jäsenvaltioni toimii sisältä päin. En ole ikinä ollut oman valtioni virkamies, joten oli etuoikeus nähdä, miten valtio toimii sisältä käsin Euroopan asioissa. Yksi asia on selvä. Pyyntö muotoiltiin yhteydessä lisäyksiin, joita haluaisimme tuoda – ICS. Ja se voisi olla järkevää, jos muutetaan ICS. No komissio on luottavainen sen suhteen, ettei neuvotella jostakin, mikä oli yhteensopivaa perussopimusten kanssa, mutta kun se on neuvoteltu ja Kanada on sopinut, äh, suostunut siihen ja se tuoda neuvoston ja parlamentin hyväksymistä varten, jos jäsenvaltio haluaa tarkistusta sopimista perussopimusten kanssa, niin hyvä on ei ole siihen mitä, liittyy mitään ongelmaa. Mitä Vallolan hallitus on ilmoittanut, se parlamentti haluaa nähdä nuo muutokset ja tarkastella niitä ennen kuin se päättää, että haluaako se vai ei ratifioida setan. Komissio on sitoutunut tekemään nuo muutokset ja hyvissä ajoin. Oletan, että vaikka ne eivät ole niin sanonekaan, niin muut parametit saattavat suhtautua tai siis olla samaa mieltä tuosta ja haluavat nähdä. No, kuten sanoin, nuo muutokset eivät toteudu ilman, että tämä parlamentti on saanut sanottavansa. Joten komissio on melko luottavainen sen suhteen, että tämä tulee kyllä toimimaan oikein. Kiitos. Kiitos, edustaja Pabriks. Well, uh... No, olen kiitollinen kaikille, jotka olivat mukana tämän päivän keskustelussa. Me tarkastelemme kaikkia ehdotuksia ja palaamme niihin. Palaamme niiden ihmisten pakeille, jotka ovat tässä mukana. Vielä kerran on erittäin tärkeää kuulla, mitä pääneuvottelijamme kertoo. Viesti oli tärkeä siitä, että EUn normeja ja lainsäädäntöä ei voida sopimuksen puitteissa kiertää. Ja tämä on sanamuoto, joka todella pitää ottaa huomioon. Odotan pikaista tämän sopimuksen ratifiointia, koska uskon edelleen, että sisältö ja muoto kulkevat käsi kädessä. Sisällön osalta olemme lähellä sellaista tuotetta, jonka voimme hyväksyä. Um, we will have the... Kiitos äänestys. Kuten sanoin aikaisemmin, 24. päivä tammikuuta. Se tarkoittaa sitä, että tarkistukset pitää jättää viimeistään 9. päivä joulukuuta kello kuudelta 9. joulukuuta kello 6. Ja muistuttaisin teitä vielä siitä, että tarkistuksen sisältö on rajoitettu. Kyllä tai ei on tuo sisältö. Ja kuten sovittua, poliittinen päätöslauselma meiltä tulee poliittisilta ryhmiltä siis, joten lisähuomiot voidaan näin ollen sisällyttää päätöslauselmaan että äänestetään sekä sisällöstä että poliittisesta päätöslausumasta täysistunnossa helmikuussa. Valitettavasti minun pitää nyt poistua puoleksi tunniksi ja haluaisin pyytää David Martinin johtamaan puhetta. Kiitoksia kovasti edustaja Pabriks. Sorry, excuse me, I, I have a point of... Anteeksi, minulla on työjärjestyspuheenvuoro. Niin, minä halusin vielä selvittää tähän asiaan. Varmasti kaikki muut tietävät vastauksen tähän, mutta mitä oikein tarkoitettiin näillä rajoituksilla, mitä tehtiin tarkistuksiin 24. tammikuuta? Ai. Niin, kyseessä on se, että kyllä äänestä voidaan tehdä ei-ääni tai ei-äänestä kyllä ääni, koska tämä on vain hyväksyntämenettely. Niin en välttämättä tätä ymmärtänyt, että teen parhaani. Emme pysty sanomaan mitään muuta kuin, että parlamentti hyväksyy tai ei hyväksy. Eli täm, nämä ovat ainoat vaihtoehdot. Ja sitten pääsemme kohtaan 18, eli tullin toiminnan hallinnon ulkoisten näkökohtien arviointi kaupan helpottamisen ja laittoman kaupan torjumisen välineenä. Ja tässä on esittelijänä edustaja Begin. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja, arvon kollegat. Kauppapolitiikka ja tulioni ovat unionin eksklusiivisia toimivaltoja, ne ovat läheisessä yhteydessä kaikki tuotteet tulevat jo ulkopuolelta, niiden pitää mennä tullien läpi, kun ne tulevat unioniin. EUssa ei ole sisärajoja, ne voivat sitten liikkua vapaasti maasta toiseen ottaen huomioon nykytilanne. Monet talouden toimijat kohtelevat eri tavoin tulee. Tuloksena on se, että toimijat yrittävät helpottaa kulkua tullin välillä, mikä tarkoittaa menetyksiä työntekijöille, työllisyydelle ja tuloille Tällä on vaikutuksia kauppapolitiikkaamme. Tämä on se, mitä tapahtuu, kun valvonta on tiukempaa maassa kuin toisessa. Tuotteet, väärennetyt tuotteet tulevat tullin kautta, jossa on hölimmät säännöt, mikä tarkoittaa työllisyyden menetystä. Vääni. Ja kaikki ponnistelumme valuvat hukkaan. Tiedättekö, että Euroopassa viisi tuotetta sadasta on väärennettyjä ja rikkomuksia on ollut vuodesta 2008 rajoilla jatkuvasti enemmän. Noin 50 000 tuona vuonna noin 90 000 vuonna 2015. Tuotteet tulivat Kiinasta, Venäjältä, Turkista, Intiasta, Arabiemiraateista ja niin edelleen. Nyt pitää päivittää kahdenvälisiä tullisopimuksia, jotta kauppa, kauppa voidaan helpottaa ja parantaa toimitusketjussa turvallisuutta sen alusta loppuun asti ja ottaa huomioon VTOn säännöt. Pitää myös katsoa niitä tuotteita, jotka rikkovat teollisia tekijänoikeuksia. Tämä on äärimmäisen tärkeää, koska nämä tuotteet ovat noin 90 prosenttia EUn viennistä. 39 prosenttia työpaikoista ja 35 prosenttia BKTstä kuuluu tähän alaan. Mutta kuitenkin vain harvat PK-yritykset todella käyttävät teollisia tekijänoikeussuojaa hyväkseen, koska tämä on heidän mielestään hyvin hankala tai hyödytön järjestelmä. Koko mantereella pitäisi harmonisoida tähän liittyviä sääntöjä – ja omassa tekstissäni pyrin juuri ymmärtämään tällaisia ilmiöitä, sitä miten ne vaikuttavat investointeihin, tuotantoon ja niin edelleen, miten ne vaikuttavat kaikkien työntekijöidemme työllisyyteen kaupassa ja tulli kysymyksissä. OECD, kuten tiedätte, on arvennut, että mikäli kauppaa helpotettaisiin uudistuksiin, se vähentäisi voisi vähentää kustannuksia jopa 10 miljardilla OECD-maissa. Ja maailmanlaajuisesti yhden prosentin kaupan kustannusten lasku lisäisi tuottoa 30 miljardilla eurolla. Omissa toimissani pyrin siihen, että saan kollegat mahdollisimman hyvin mukaan. Olen käynyt vierailemassa tärkeissä satamissa Euroopassa ja Italiassa – olen tavannut valvonnasta vastaavia tullihenkilökunnan jäseniä, ter- terminaalissa työskenteleviä tahoja ja muita hallinnon tahoja. Ja tämä työ varmasti luo pohjan omalle tekstilleni sen lisäksi, mitä teiltä kuulen. Kiitoksia kovasti ja seuraan tarkkaan keskustelua. Thank you very much. We know... Kiitos oikein paljon ja sitten varjoesittelijät ensin EPPstä edustaja Benson. Kiitos puheenjohtaja. Me pidämme työasiakirjaa tervetulleena, mutta on myös hyvä päästä sitten eh, siihen konkreettisempaan vaiheeseen, kun siitä saataan varsinainen esitys. Jos ajatellaan eh, tullisuhteita 28 valtion ja muiden maiden välillä. No, tämä on tärkeää, kun tätä yksinkertaistaan se on myös uusi eh, haaste tulli liitollisen perustamisen jälkeen. Meillä on hankalia tullisääntöjä, jotka ovat kaupan este erityisesti pk-yrityksillemme. Meillä on jotain ongelmia, jotka liittyvät tullihallinnon puutteisiin. Meillä on monimutkaisia tullisääntöjä, jotka siis muodostavat esteen kaupalle, mutta tämän lisäksi meillä ei kerätä veroja tarpeeksi hyvin, meillä on järjestäytyntä rikollisuutta ja yhä enemmän eh, tuotteita, takavarikoidaan 15 prosenttia viime vuonna ja sitten rikotaan kansainvälisiä tekijänoikeuksia. 650 miljoonaa on tämä arvo viime vuodelta. Me tarvitsemme hyvän kustannushyötyanalyysin ja vaikutusarvioinnin. Näitä tarvitaan ennen kuin saatiin nämä hyvät säännöt Brysselistä. Nyt on ollut vielä ongelmia UCCssä. Tämä koko prosessi on aika vanha ja nykyään sanotaan, että ja nykykritiikki on, että tullikoodeksia ei ole mietitty hyötyanalyysin kautta ja eh, tarvitsemme myös kunnon vaikutusarvioinnin. Ja pitää huomioida turvallisuustekijät, mutta on myös tärkeää huomioida työllisyysvaikutukset. Tarvitsemme yksinkertaistamista PK-yrityksille ja viranomaisille, ja siksi pitää vähentää hallinnoista taakkaa PK-yrityksiltä. Meidän tehtävämme on helpottaa tavaroiden virta yli, virta yli rajan. Täällä on kiistanaisia asioita, jotka ovat etene neuvostossa ja on johtovaliokunta ja lopputuloksen pitäisi olla se, että noudataan sääntöjä. Thank you very much. Uh, now on behalf of the S&D, Kiitos ja sitten edustaja Rodriguez SDstä. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluan kiittää esittelijä erinomaisesta työstä, jota hän on tehnyt ja tästä ensimmäisestä työasiakirjasta, jonka tässä saamme. Hän varmasti ottaa näkemyksemme huomioon, jotta tästä mietinnöstä tulee mahdollisimman hyvä. Ja se on erittäin tärkeä mietintö. Tulliliitto on yksi ensimmäisiä saavutuksia EU:ssa, mutta emme ole saaneet vielä aikaan todella harmonisoitua tulliliittoa. Tästä olemme vielä kaukana. Sisämarkkinoilla, joissa säännöt vaihtelevat maasta toiseen. Tämä aiheuttaa epäreilua kilpailua, vääristymiä kilpailussa ja tämä vaikuttaa esimerkiksi satamiimme. Talouden toimijat etsivät sellaisia satamia, jotka eivät suinkaan ole matkaltaan lyhyempiä, vaan sallivampia tarkastusten ja eri sääntöjen ja tuotteiden valvonnan osalta. Ja myös sanktioiden erot vaikuttavat hyvin paljon. On sanktioita, jotka ovat tietyissä satamissa pienempiä kuin tois, Ja tämä todella sisäisesti, mutta myös ulkoisesti aiheuttaa epäreilua kilpailua. Puhumme aina siitä, että kaupan pitää olla välimys, väline, jossa ajetaan omia arvojamme. Ja tässä yksi keskeinen asia on kuluttajan suoja jos sallimme sellaisten tuotteiden tänne tulon, jotka eivät noudata sääntöjämme, koska valvonta ei ole hyvää, niin emme täytäntöönpana tai toteuta tätä periaatetta. Tulikoodeksin käytön otto on tärkeää, menettelyiden yksinkertaistaminen on tärkeää, mutta tämä ei vielä riitä. halusin viitata siihen matkaan, jonka toteutimme valiokuntana Valensian satamaan. Näimme, mikä siellä on todellisuus. Erittäin tärkeää on, että todella kiinnitämme huomiota siihen, että epäreilun kilpailun lähde – ja se, että emme suojele teollisuuttamme nyt saatettaisiin päätökseen. Thanks very much. Uh... Kiitos oikein paljon. Ja sitten Dartmouth ei, ja ECRL eh, paikalla Aldesta edustaja Sones. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan sanoa, että tämä kertomus menee oikeaan suuntaan hyväksynyt kaiken, mitä sanottiin. Olemme kaikki samaa mieltä siitä, että on valtavia eroja siinä, miten sovelletaan tulliunionia. Ja se ei voi jatkua näin. Meillä on huomattavia eroja, jos ajatellaan sanktioita, valvontaa. Eli ei ole todellista tehokasta tulliunionia. Meidän täytyy suojautua ja pitää suojata Euroopan intressejä meidän pitää suojella meidän teollisia tekijänoikeuksia, väärännöksiä vastaan pitää suojautua ja materiaalisia nimityksiä pitää suojella. Kaikki tämähän on äärimmäisen tärkeää, joten kyllä tarvitaan lisää harmonisointia, tarvitaan parempaa yhteistyötä tulliviranomaisten ja valtioiden välillä, ettei olisi näitä kaikkea eroja ja pitää olla todellinen suunnitelma, jolla torjutaan väärännöksiä, millä tehokkaasti tarvitaan harmonisointi ja mukaistamista, soitellaan valvontaa ja seuraamuksia ja myös ehkäpä vuoropuhelua syvemmällä tasolla tai syvempää yhteistyötä valtioiden kanssa, joista tiedämme, että ne vievät väärännöksiä, sillä ne on identifioitu, me tunnemme nämä maat, joten ehkä voisimme näin ollen vahvistaa yhteistyötä älykkäällä tavalla lopuksi. Ehkä tämän tekstin myötä voidaan kysyä ja pohtia, unionin, tai on nämä äh, tulinonin maat, jotka eivät ole EUn jäseniä, millaiset suhteet haluamme pitkällä aikavälillä ajattelemaan muassa Turkkia, pohditaanko kauppasuhteita uusi, uudelleen, jos katsotaan poliittisia suhteitakin joka tapauksessa, tämä on päivän polttava aihe, ja, pitkä, ja keskipitkällä aikavälillä on mielenkiintoista pohtia tätä kysymystä. Kiitos. Thanks very much. And now on... Kiitos. Ja sitten koista edustaja Milje. Voorzitter, ik heb een paar puntjes bij te dragen aan de... Kiitos puheenjohtaja. Minulla on muutama kommentti tähän keskusteluun. On tietysti tärkeää, että saadaan yhtäläiset toimintamahdollisuudet kaikille, mutta ei pidä joutua sellaisen eh, tilanteeseen, että satamille tulee liikaa eh, byrokraattista työtä. Eli olisi ehkä tärkeää, jos satamat voisivat itse ehdottaa, miten voitaisiin torjua laitonta kauppaa. Ja pitää kuulla myös työntekijöitä. On tarkasteltava myös kansainvälisiä toimitusketjuja. Ja lopulta minä luotan siihen, että varmasti ihmiset ja ympäristö huomioidaan tässä lähestymistavassa. Kiitos vihreistä. Ja näistä sitä tunnu olevan ketään, eli Sitten herra Albert komissiosta. Olen täällä Taksud ja kaupan pääosastoa edustamassa. Kiitoksia kovasti puheenvuorosta. Olen Susanne Aigner. Olen Taksud pääosaston johtaja. Me käsittelemme verolainsäädäntöä ja olemme erittäin huolissamme tietyistä keskusteluista. Haluaisin kiittää erinomaisesta asiakirjasta, jossa todella vedetään yhteen ne haasteet, joita tullella on edessään. Tehtävät ovat hyvin moninaiset. Tullin pitää täyttää ne yhtäältä, helpottaa siis laillista kaupankäyntiä ja samalla suojella yhteiskuntia laitonta kauppaa vastaan. Ja varmistettava vielä sekin, että kaupan käyvät tahot voivat toimia tasavertaisissa olosuhteissa. Asiakirjassa käsitellään monia asioita, joita tullitoiminta kattaa, Haluan puhua lyhyesti, mutta kuitenkin niin, että voin vastata esiin otettuihin kysymyksiin. On selvää, että Tulliliitto on peruspilari EUn rakenteissa, tulli- ja kauppaset yhdistäen. Siinä helpotetaan sisämarkkinoiden toimintaa. Ja kun vanha EUn tullikoodeksi on ollut kohta voimassa 30 vuotta, niin nyt todella oli aika, korkea aika lähteä uudistamaan säännöstöä ja täytäntöön panemaan uutta lainsäädäntöä. Täällä puhuttiin siis uudesta tullikoodeksista. Huolenaiheet, joita täällä kuultiin, ovat myös komissiolle tärkeitä. Me olemme todella tässä kanssanne samalla viivalla. Täysi harmonisointi, tasapainoinen tullisääntöjen täytäntöönpano kaikissa jäsenvaltioissa on aivan keskeisen tärkeää meille. Ja tämä on yksi syistä sille, miksi uusi tullikodeksi on hyväksytty. Puhuitte edeltäjästä edeltävästä tulikoodeksesta. Tässä tekstiä on nyt muutettu, mutta viedään kuitenkin työtä pidemmälle. Esimerkiksi IT-järjestelmän kehittäminen ja lainsäädäntötyö kulkevat käsi kädessä. Tullikoodeksissa pyritään siihen, että kaikki menettelyt olisivat täysin automatisoituja vuonna 2020 ja täytäntöönpano halutaan harmonisoida täysin IT-järjestelmien käyttö tietysti tätä helpottaa. Ja samat tietovaatimukset so, sitten niitä sovelletaan kaikkiin valtuvirtaistettuihin menettelyihin. Samoja tietoja kysytään kaikilta kaupan toimijoilta. Ja samoin luvat menettelyille annetaan niin, että tai käytetään sähköisiä menettelyjä, sähköisiä järjestelmiä, jotta voidaan varmistaa, että kaikki jäsenvaltiot käyttävät samaa lähestymistapaa. Olemme pyrkineet myös mukauttamaan lainsäädäntöä kaupan nykytilanteeseen ja raportointivelvoitteisiin niin, että säännöt vastaavat tarpeita. Haluamme myös suojella EUn taloudellisia etuja. Tämäkin mainittiin asiakirjassa. Tässä ovat suuret luvut kyseessä. Sitten PK-yritysten huolenaiheet otetaan nekin huomioon. Verkkosivuiltamme löydätte kovastikin tietoa, erilaisia ohjeita sille, miten lainsäädäntöä täytäntöön pannaan. Siellä on esimerkkejä parhaista käytänteistä, esimerkiksi siitä, miten PK-yritykset voivat äh, käsitellä hakemuksia, kun niillä on kaupankäyjän status. Tässä asiakirjassa korostetaan sitä, miten täytäntöönpano ei ole yhtenäistä. Ymmärrän että huolenaiheena menevät pidemmälle kuin se, mitä lainsäädännössä on. Tulikoodeksi on otettu käyttöön vasta ensimmäinen toukokuuta tänä vuonna ja IT-järjestelmiä otetaan käyttöön askel askeleelta ja tämä merkitsee sitä, että täysi vaikutustoimista näkyy vasta vuoden 2020 lopussa, kun IT-järjestelmät ovat täysimääräisessä käytössä. Osittain käytetään vielä vanhoja järjestelmiä, jopa paperiversioita, koska tätä tulikodeksin uudistamista tehdään myös asteittain, ei kerta rysäyksellä. Ja nämä IT-järjestelmät ovat hyvin monimutkaisia. Meidän täytyy taata se, että kaikki jäsenvaltiot vetävät yhtä köyttä Meillä ei ole yhtä ainoa järjestelmää, vaan toisiinsa liittyviä järjestelmiä. Ja on pyrittävä siihen, että järjestelmiä todella täytäntöön pannaan yhtäläisesti. Me tiedostamme, aivan kuten jäsenvaltiotkin tiedostavat sen, että tulikodeksia voidaan tuli viranomaisten toimesta täytäntöönpanna tehokkaasti vain jos tässä mukana ovat muut relevantit toimijat, kuten poliisit ja muut rajaviranomaiset. Täytyy varmistaa yhtenäinen lähestymistapa. Olemme työstäneet tiedonantoa, joka hyväksytään tämän vuoden lopussa. Näin halutaan elävöittää kumppanuutta jäsenvaltioiden ja komission välillä niin, että voidaan puuttua joihinkin kysymyksiin, joita tässä asiakirjassa on otettu esille, kuten esimerkiksi parempi paikan päällä tapahtuva koordinointi, parempi raja valvonta, pitkän aikavälin IP-strategia, tullihallinnon tehokkuuden parantaminen kaikkialla EU, EU-ssa, esimerkiksi katsoen, katsomalla niiden rahoitustarpeita. Tiedonannossa käydään läpi myös sellaisia aiheita, joista puhuitte, se, että valitaan tietty satama – lainsäädäntö tekee mielestäni selväksi sen, että samat säännöt ovat voimassa kaikissa jäsenvaltioissa. Me jatkamme vuoropuhelua jäsenvaltioiden ja kauppapuolen kanssa. Totta kai tähän liittyvät kysymykset rajalla käytettävistä laitteista, kapasiteetista jäsenvaltioissa. Ja näihin pureudutaan tässä asiakirjassa. Vaikutusten arvioinnissa arvioidaan myös tiettyjä välineitä. Tämä tehdään niin, että katsotaan seuraavaa monivuotista rahoituskehystä. Ollaan oltu huolissaan siitä, että laitteet ovat kalliita. Tämä johtaa siihen, että jotkut ovat paremmin varustautuneita kuin muut. strategiassamme tarkastellaan erilaisia huolenaiheita. Meillä on tuulen riskinhallintaa koskeva toimintasuunnitelma. Haluamme, että tämä toimii yhteen tullikoodeksin kanssa ja tässä katsotaan myös muiden virastojen roolia. Olemme hyväksyneet tämän vuoden heinäkuussa edistymiskertomuksen tämän strategian vuodelta 2014 ja neuvoston päätelmät hyväksytään neuvostossa 6.12. Siinä peräänkuulutetaan jäsenvaltioilta ja komissiolta entistä parempaa synergiaa myös virastojen välillä ja entistä tehokkaampaa kansainvälistä yhteistyötä. korostetaan sitä, että strategian muuttaminen ei ole tarpeen, vaan työn jatkaminen. Ja me todella tarkastelemme näitä aiheita, jotka olette ottaneet esiin. Sitten sanktioita koskeva direktiivi mainitaan tässä myös. Oli mielestäni selvää, että haluatte korostaa sitä, kuinka tärkeää on harmonisoida seuraamuksia. Odotamme tarkistuksianne. Tai tarkastelemme tarkistuksianne ja olemme todella jatkossakin valmiita tekemään yhteistyötä parlamentin kanssa. Ja toivottavasti sitten jossakin vaiheessa direktiivi voidaan hyväksyä, koska se on erittäin tärkeä väline siinä, että voidaan taata se, että jäsenvaltioilla on käytössään sanktioita ja ne äh, käsittelevät sitten äh, väärinkäytöksiä samalla tavoin. Näin ei valitettavasti aina ole. Anteeksi, voisitteko ehkä alkaa lopettaa, sillä meillä on vähän aikaa. Sitten teolliset tekijänoikeudet. Kuuntelimme tarkkaan, mitä täällä sanottiin. Tämäkin on meille tärkeä kysymys. Tämä on osa yhteistyötämme Kiinan kanssa, mutta myös monien muiden maiden kanssa kansainvälisestikin. Ja yhteiset toimimme Europolin Olafin ja maiden kanssa varmasti vievät asiaa eteenpäin. Kiitoksia kovasti tästä asiakirjasta. Haluaisin korostaa, että mielellään kannamme oman kortemme tähän kekoon ja vastaamme kysymyksiinne. Kiitos oikein paljon. Kiitos tästä kattavasta vastauksesta mutta me joudumme poistumaan täältä 10.5, koska joudumme menemään toiseen kokoukseen. Ja sitten antaisin edustaja Beginille puheenvuoron, loppupuheenvuoron. Kiitoksia. Kiitos kollegoille tästä ensimmäisestä keskustelusta, tästä työasiakirjasta. Varmasti jotkin huolenaiheista, kommenteista tulevat mukaan muutaman päivän päästä valmistuvan tekstiin. Kollegalle halusin todeta, että viinta valiokuntana olemme todella jo tavanneet satama viranomaisia. Esimerkiksi Valensiassa lokakuussa Hima oli mukana – itse henkilökohtaisesti olen myös tavannut jo useita satamaviranomaisia, esimerkiksi Triestessä ja jatkan matkojani niin edelleen. Satamahallinnon huolenaiheet ovat meille kaikille tuttuja ja olen saanut heiltä oikein hyviä suosituksia ja kommentteja. Kiitoksia myös komissiolle sen panoksesta ja siitä, että ensi tapaamisessa jälleen kuulemme heiltä päivitettyä tietoa. Kiitos. Näin saamme tämän asian käsiteltyä. Seuraava kohta 19. Ja kyseessä on esitysneuvoston päätökseksi siviili ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen liitteen muuttamista teidän pöytäkirjan tekemistä. Ja edustaja Rodriguez, Imma, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kerrota, että kyseessä on monenvälinen sopimus, joka koskee 30 eh, VTOn jäsentä vuodelta 1980 ja tässä kaikki tuonti tullit poistetaan paitsi sotilasaluksilta. Tämä koskee sekä valtioiden ostoja että ostoavustuksia että kimmokkeita yksityisille toimijoille. Tässä muutetaan tullitariffin liitteitä, jossa on kaikki eri tuotteet mainittu ja harmonoidun järjestelmän myötä. Tähän on tehtävä muutoksia. Marraskuussa 2015 siviilimaanlusten komitea hyväksyi liitteen muuttamisesta pöytäkirjan, koska tämä liittyy kauppapolitiikan alaan, niin tällä mietinnöllä on hyväksyttävä tämä asia, koska kyseessä on tekninen muutos, niin minä pyytäisin, että valiokunta voisi sitä tukea. Thanks very much. Kiitos oikein paljon. EPPstä ja ECRstä ei näytä ole kukaan paikalla. Täällä on Allen varjoesittelijä. Hyvin nopeasti. Tämä on hyvin teknistä. Eli tässä siviilimalualuussopimus otetaan saman linjaan tämän maailman tulonin vaatimusten mukaiseksi. Eli tuen täysin esittelijää ja pohditaan näitä kysymyksiä jatkossakin. Kiitos. Admirably brief. <laughs> Se oli hienosti sanottu lyhyesti. Ja sitten Helmut Kuista. Kiitos, minä puhun vähän pidempään, mutta voin kyllä yhtyä tähän Imman lähestymistapaan. Myös ottaen huomioon nämä tekniset seikat, voin tähänkin yhtään, mutta haluaisin kuitenkin kiinnittää huomioon erääseen ongelmaan. Tämä koskee myös viimeisintä VTO-päätöstä eh, Boeing Airbus-tapauksessa. Muistetaan varmaan, että aikaisemmin tänä vuonna kansainvälinen siviili-ilmailuliitto hyväksyi niin kutsutun globaalin markkinapohjaisen toimenpiteen, kun pyritään vähentämään hiilidioksidipäästöjä ilmailulta, joka on vielä kaikkein hiiliintensiivisin liikennemuoto. Ja sanotaan, että lentäminen on tukien E, takia luonnottoman halpaa. Ja tämä koskee myös moottoreita, johtuu myös moottoreista ja siksi meidän pitää nyt miettiä vähän näitä teknisiä aspekteja, pitää ehkä miettiä sen asemaa jatkossa, eli pitäisikö meidän ottaa muihin sopimuksiin mukaan tällaisia mainit, jotka liittyvät ilma-alusten tuottamiseen niin, että voitaisiin tasapainoittaa eh, tuotantoa ilman valtioiden tukea. Kiitos ja sitten edustaja Meri eh, komissiosta. Thank you. Uh, so I will be very... Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. Kuten sanottiin, tässä on kyse vuoden 2007 järjestelmän käsittelystä teknisesti Haluaisin kertoa teille, että Geneveessä on tapahtunut edistystä. Jotkut jäsenet ovat jo allekirjoittaneet pöytäkirjan ja haluan todella kannustaa teitä tekemään työtä tässä asiassa mahdollisimman pikaisesti. Kiitos. Kiitos. Ja näin 15.12. tarkistuksen jättämisen määräaika 24. tammikuuta se hyväksyttäneen valiokunnassa, se tuskin, olemaan, se tuskin on siellä äh, kaikkein hankalin asia ja tarkoitus olisi äh, toinen maaliskuuta istunnossa hyväksyä se. Ja sitten pääsemme viimeiseen kohtaan esityslistalla. Se on Valensian ja Alicanten vierailusta kertominen. Tämä vierailu tapahtui lokakuussa. Se oli oikein eh, hedelmällinen. En ollut siellä mukana, mutta Alicantissa kun käytiin, käytiin myös EOIPOssa ja näin saatiin siitä lisää tietoa ja eh, puhuttiin suhteista kolmansiin maihin ja siitä, miten voidaan parantaa mm, erityisesti PK-yritysten ja nuorten asemaa. Ja Valensiassa tavattiin sitten alueen kauppakamaria ja siellä oli työillallinen ja siellä oli puheenjohtaja paikalla ja myös viejiä. Kerrottiin, että Valensia on toiseksi tärkein vientialue Espanjassa. Sillä on tärkeitä suhteita Aasiaan ja Välimeren Afrikkaan ja siellä oli huolestuneita Sadekista, TTIPistä ja yllätys yllätys taas Brexitistä ja sitten käytiin Valensian satamassa, joka on Välimeren suurin konttisatama ja viimeksi suurin satama Euroopassa. Pyydettiin lisää tullivalvontaa ja sanktiojärjestelmää EUlta, jotta eh, ei tulisi tällaista eh, sataman valintaa toiminnan toimesta. Ja Imma, tämä on sinun kotikaupunkisi. Haluaisitko korjata siitä jotain lisää? No, no, oikeastaan sanoit jo kaiken. Harmittaa, että pääsit mukaan. Olisi hienoa saada toteuttaa omalle alueelle vielä toinen tällainen matka. No Kiitos. Ei muuta kommenttia. Eli en vielä lopeta kokousta kokonaan, mutta lopetamme tämän osion. Tapaamme taas kello viisi yhdessä maatalousvaliokunnan kanssa täysistuntosalissa. Kiitos.